Uh, good afternoon, colleagues, and welcome back to our... Hyvää iltapäivää, kollegat. Tervetuloa takaisin tänne valiokuntaan. Um, we have here the Maltese... On oikein hienoa, että täällä on tänään paikalla puheenjohtajavaltion edustaja George Vela. Hän on Maltan ulkoasiainministeri ministeri ja hän puhuu tänään valtion prioriteeteista humanitaarisen avun alalla. Hän on myös ollut parlamentin jäsen Maltan liittymisvaiheessa. Minä olin mukana Euroopan tulevaisuutta koskevassa eh, konventissa hänen kanssaan ja silloin mietimme eh, sitten mm, eurooppalaisia asioita. On hienoa toivottaa teidät tervetulleeksi tänne parlamenttiin. hyvä, että puheenjohtajavaltion edustajan täällä paikalla. Nyt iltapäivällä siis puhumme humanitaarisen avun asioista. Ja kun katsoo maailmaa ympärillämme, niin voi todeta, että siitä lähin kun olen täällä puheenjohtajana toiminut, olemme kaikissa kokouksissa puhuneet valtavista humanitaarista tarpeista, joita on aina enemmän kuin olemassa olevia resursseja. Meillä on humanitaarisia tarpeita EU:ssa pakolaiskriisin myötä Kreikassa ja täällä on puhuttu tästä ja Balkanin alueen, mutta tietysti Syyriassa, Nigeriassa, Afganistanissa ja muualla on humanitaarisia kriisejä. Tämä on siis suuri rasite humanitaariselle avulle ja EUn budjettivaroille, jotka tähän tarkoitukseen voidaan suunnata. Eli on mielenkiintoista nyt kuulla teidän painopistealanne puheenjohtajakaudellanne, mitä voimme tehdä seuraavan kuuden kuukauden aikana, jotta voimme toimia näiden kriisien yhteydessä, miten voimme parhaiten auttaa mm, kärsiviä ihmisiä, miten voidaan paremmin humanitaarinen työ yhdistää kehitysapumme. Pidemmittä puheita, ministeri, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon jälleen kerran mahdollisesti onnittelisin uudelleen valinnastanne tämän valiokunnan puheenjohtajaksi. Puheen ensin Malta ja sitten Englantia. Eurooppaa on pidetty toivon ja vaurauden, kehityksen ja rauhan alueena. Tästä voidaan kiittää Eurooppa-hankkeen pionäärien ajatuksia. Monet ovat olleet skeptisiä sen suhteen, miten paljon voimme saada aikaan, voimmeko tehdä yhteistyötä. Eurooppa-hankkeen 60-vuotispäivää vietetään ja nyt Malta pienin jäsenvaltio johtaa Euroopan unionia. Näin aikoina meidän yhdessä pitäisi pohtia viimeksi kulunutta 60 vuotta. Katso, mitä olemme saaneet aikaan samalla huolehtia siitä, että kansalaiset voivat nauttia niistä eduista, joita tämä hanke tarjoaa kansalaisille. Nyt Eurooppa tarvitsee kuitenkin uutta pontta. Euroopan unionissa on nähty, että Euroopan unionin pitää lähentyä kansalaisiaan ja viestiä tehokkaasti tärkeistä toimista, joihin on ryhdytty, jotta kansalaiset saisivat paremmat mahdollisuudet elämässään saisivat mahdollisuudet siihen, mitä todella tarvitsevat. Viime vuoden poliittiset tapahtumat ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Uudistustarve on nyt valtava. Meidän on päästävä lähemmäksi kansalaisiamme. Lisäksi viime vuoden tapahtumat ovat vaikuttaneet koko Eurooppa-hankkeeseen. Malta on päättänyt, päättäväinen tukiessaan eurooppa hankettamme toivomme, että puheenjohtajakautemme aikana työmme kautta neuvostossa ja yhdessä parlamentin kanssa voimme vaikuttaa siihen, että unionimme vahvistuu. Tiedämme, että kuusi kuukautta on melko lyhyt aika. Me olemme kuitenkin kunnianhimoisia ja haluaisimme olla edistämässä tätä hanketta, että saamme sitä uskottavamman. Samalla suhtaudumme realistisesti asioihin, tiedämme, mitä rajoituksia meihin kohdistuu. Samalla tiedämme, missä ovat vahvuutemme. Siksi me haluamme ilman mitään salaista asialistaa edistää unionin asioita. Parlamentin kanssa haluamme olla rehellisessä yhteistyössä. Se, että pääministerimme, varapääministerimme, valtiovarainministerimme ja oppositiomme johtaja – ovat kaikki olleet aikaisemmin Euroopan parlamentin jäseniä ja olen ollut tarkkailijana itse Euroopan parlamentissa ennen jäsenyyttämme ja olin kolme kuukautta parlamentin jäsen jäsenyytemme jälkeen. Tämä varmasti auttaa meitä kaikkia ymmärtämään Euroopan parlamentin merkityksen. Te edustatte Euroopan kansalaisia ja olette lainsäätäjiä kansalaisten nimissä. Olemme ylpeitä siitä, että että voimme olla neuvoston puheenjohtajia tällä tärkeällä kaudella. Ennen kaikkea me haluamme uutta vauhtia kehitykseen, haluamme eurooppalaiset lähelle Eurooppaa kansalaisina, kuluttajina, sidosryhmien edustajina. Meillä siirtolaisuus turvallisuus, yhtenäismarkkinat, naapuruspolitiikka, sosiaalinen osallistuvuus ja meri liikenteen liittyvät asiat tai meren liittyvät asiat ovat meille prioriteetteja. Ihmisillä on aivan oikeutettuja huolenaiheita, joita meidän tulee kuunnella. En halua kovin yksityiskohtaisesti puhua kaikista näistä prioriteeteista ja siksi viittaankin nyt ohjelmamme – joka liittyy niihin aiheisiin, joita teidän valiokunnassanne käsitellään. Jatkan englanniksi. On hienoa, että voin olla täällä keskustelemassa kanssanne. Maltan puheenjohtajakauden prioriteetteja humanitaarisen avun osalta. Ajattelen erityisesti sitä, miten Euroopan parlamentti ja tämä valiokunta tekee tällä hetkellä. Ennen kaikkea haluaisin kiittää alankomaisia slovakialaisia triokollegoita hyvin tehdystä työstä, jonka kautta pyritään pääsemään trio-ohjelman tavoitteisiin. Viimeisenä triokumppanina meillä on nyt kunnia huolehtia siitä, että asiat saadaan päätökseen. Haluaisin myös kiittää teitä, arvoisia valiokunnan jäseniä siitä, että päästiin hyvin siirtymään meidän puheenjohtajakaudellemme. Tämän kuusi kuukautiskauden aikana pyrimme jatkamaan parhaamme mukaan aikaisempien puheenjohtajavaltioiden työtä. Tietenkin on niin, että globaali humanitaarinen tilanne ei ole mitenkään ruusuinen – mutta jos ajatellaan globaalia yleiskatsausta 2017, voidaan sanoa, että Stephen O'Brien sanoi, että humanitaarisen kriisin tila tällä hetkellä on hankalampi kuin kertaakaan YK perustamisen jälkeen. Ihmismuistiin ei ole ollut tällaista tilannetta, että niin monet tarvitsevat tukea ja solidarisuutta, jotta voisivat elää – turvassa ihmisarvoista elämää. 30 maa, 30 maassa 90 miljoonaa ihmistä tarvitsee apua. 28 miljoonaa kärsii konfliktien vaikutuksista, sitten ovat joutuneet siirtymään tai kärsivät luonnonkatastrofien vaikutuksista ja ovat siksi haavoittuvaisessa tilanteessa. Humanitaarinen kriisi vaatii 22,2 miljardia rahoitusta vuonna 2017, jotta voidaan tukea 93 miljoonaa kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevaa ihmistä. Ihmisten aiheuttamat konfliktit vaikuttavat siirtymistarpeisiin, mutta luonnon katastrofit aiheuttavat myös kuivuutta, tulvia ja näin avoittuvaiset yhteisöt kärsivät. EU on ollut etunenässä humanitaarisessa tuessa, ajatellen myös tehokkaampia humanitaarisia välineitä. Vaikka lahjoittajat lahjoittavat yhä enemmän, on vaikea vastata kaikkiin humanitaarisiin tarpeisiin maailmassa tällä hetkellä. Siksi humanitaarinen huippukokous otettiin esiin ajatuksena – toukokuussa viime vuonna. Humanitaarisen avun on oltava luotettavampaa, ennakoitavampaa ja joustavampaa. Humanitaarisen avun kautta yksin ei voida huolehtia kaiken haavoittuvaisemmassa asemassa olevien ihmisten asemasta. Siksi kattavampaa lähestymistapaa kaivattiin. Ja tässä työssä keskityttiin kolmeen prioriteettiin. Siirtolaisvirtojen syihin, sisäisesti siirtym- sisäisen siirtymisen perussyihin, poliittisen johtajuuden kautta puuttuminen kriiseihin ja tuki humanitaarisen avun kautta. Ajatellen realiteetteja, keskeisin Maltan puheenjohtajakäden tavoite on parempi koordinoitu humanitaarinen vastaus esiin tuleviin unohdettuihin jatkuviin kriiseihin. Me tarvitsemme kollektiivista vastausta. Meidän on lisättävä tehokkuutta Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden humanitaarisen avun osalta. Meidän on edistettävä Euroopan unionin humanitaarista yhteistyötä kumppanijärjestöjen ja muiden valtioiden kanssa. Meidän on muistettava ihmiset humanitaarisen avun keskiössä. Erityisesti on suojeltava kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia. Tässä työssä pyrimme löytämään tapoja, joilla voidaan parantaa globaalia humanitaarista järjestelmää ja edistää johdonmukaista koordinoitua vastausta jäsenvaltioiden ja komission puolelta katastrofien jälkeen. Tämän kattavan tavoitteen osalta humanitaarisen työmme tärkein tehtävä on humanitaarisen huippukokouksen seuranta. On katsottava yksittäisiä sitoumuksia, joiden kautta pyritään lievittämään humanitaarista kärsimystä maailmassa. Triokumppanit ovat tehneet jo tärkeää työtä, jonka varaan me rakennamme. Oikean foorumin pohjalta jatketaan myös työtä. Me haluamme huolehtia huippukokouksen päätelmien pohjalta ja pyrimme huolehtimaan sitä, että Euroopan unionin tasolla saadaan hyvää seurantaa ja raportointia Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden sitoumuksista, jotka esitettiin todettiin neuvoston päätelmissä 2015. Tämän työn kautta tuetaan myös johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden kesken. Ajatellen humanitaarisen huippukokouksen politiikkaa. Jos ajatellaan sitä, mitä Euroopan unioni on luvannut ja jäsenvaltiot, mitä on sanottu huippukokouksessa ja kolmea painopistealuetta humanitaarisen työn osalta huippukokouksen seuranta liittyy toiseen prioriteettiimme Euroopan humanitaarisen avun konsensuksen edistäminen. Konsensuksessa keskitytään kolmeen painopistealueeseen, jotta voidaan painottaa periaatepohjaista humanitaarista toimintaa, jonka kautta katsotaan myös humanitaarisen avun vaikutuksia komission ja jäsenvaltioiden on huolehdittava humanitaarista kansainvälisestä oikeudesta, katsottava tarpeita lähtökohtaisesti ja huolehdittava johdonmukaisuudesta. Pyrimme huolehtimaan siitä, että suunnitelmassa esitetyt ajatukset kansainvälisellä Euroopan tasolla ovat asialistallamme korkealle. Humanitaarisen huippukokouksen seurannassa tämä on tärkeää. Työtä tehdään komission kanssa ja triokumppaneiden kanssa osana task forcea, jonka kautta täytäntöön pannaan konsensuksen toista toimintaohjelmaa. Me pyrimme olemaan aktiivisessa roolissa, että voimme lisätä johdonmukaisuutta, tehokkuutta humanitaarisessa avussa tukehan toista konsensuksen täytäntöönpanosuunnitelmaa. Kolmas painopistealueemme on että pyrimme vahvistamaan humanitaarista kehitystyötä. Kriisien kautta humanitaarinen apu ja kehitysapu ovat sekaantuneet toisiinsa. Kriisit kestävät yhä pidempään. Kriisistä tulee monimutkaisia ja räjähdysalttiita. Humanitaarinen apu, lyhyen välin apu ja pidempi kehitysapu – kaikki yhdistyvät tässä työssä. Ja nyt pyritään huolehtimaan siitä, että paikan päällä toimivat voivat tehdä yhteistyötä, arvioida tilannetta yhdessä. Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että siirtymään joutuneita ihmisiä tuetaan turvallisuus- ja koulutuskysymyksissä. On muistettava, että ketään ei saa jättää taakseen. Siirtymään joutuneiden osalta puheenjohtajavaltio pyrkii keskustelemaan tästä humanitaarisesta ongelmasta. Siksi on luotava lisää kestävyyttä tukevia hankkeita rahastojen kautta, esimerkiksi jotka luotiin vastauksena kriiseihin. 65 miljoonaa ihmistä on pakko siirretty Näitä ihmisiä on tuettava. Meidän on pyrittävä löytämään kestäviä ratkaisuja. Otan huomioon pakolaisten tilanne, sisäisesti siirtyneiden tilanne, ne, jotka palaavat alueelle ja siirtolaisia vastaanottavat yhteisöt. Siksi meidän on voitava vastata humanitaarisiin haasteisiin, jos otetaan huomioon sekä siirtolaiset että siirtolaisia vastaanottavat me katsomme myös humanitaarisia siirtolaisten tarpeita valettaan toimintasuunnitelman mukaan. Malta puheenjohtajan valtiona pyrkii myös huolehtimaan siitä, että väestön suojeleminen on tärkeä osa humanitaarista toimintaa. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on tärkeä nykykonflikteissa. On huolehdittava siviilien asemasta – humanitaarisen ja lääkinnällisen henkilöstön turvallisuudesta, siitä, että järjestöt saavat pääsyn alueella. On huolehdittava siitä, että emme hyväksy sotakeinoina ihmisten nälkiinnyttämistä. Meidän on huolehdittava humanitaarista suojelusta vähintäänkin kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Jos katsotaan yksittäisiä kriisejä, niin ruokaturva esimerkiksi on keskeinen huolenaihe, jota haluamme pitää esillä aina, kun vastaamme kriisin tarpeisiin. Meidän pitäisi huolehtia myös humanitaarisen avun ja siviiliväestön suojelun välillä. On pyrittävä vahvistamaan väestön suojelu, henkilöstön ja humanitaarisen henkilöstön toimintaa EUn ulkopuolella. Lopuksi hyvät jäsenet. Malta puheenjohtajakaudellaan toimii hyvin tiedostaen sen, että meidän on parannettava Euroopan unionin humanitaarista toimintaa. Olen juuri puhunut tästä globaalista humanitaarista skenaariosta ja meidän toiminnastamme. Meidän on oltava tehokkaampia. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä Maltaan puheenjohtajakaudella ja sen jälkeen ja kuulen mielelläni myöskin kommentteja puheenjohtaja valtion prioriteeteista. Kiitos. Thank you very much, minister. Kiitos oikein paljon, hyvä ministeri, tästä katsauksesta. Se osoittaa, että kuuden kuukauden ajan tehdään intensiivistä työtä humanitaaristen asioiden tiimoilta. Täällä on jo kolme puhujaa. Kuka muu, jotta tietäisi nyt kuinka moni suurin piirtein haluaa esittää kysymyksiä? No kyllä, meillä on varmasti aikaa. Hyvä. Aloitamme Enrique Guerrero Salomista. Hän on meidän pysyvä. Esittelemme tämän asian osalta. Aivan ensiksi lyhyesti haluaisin onnitella Linda ja muita puheenjohtajiston jäseniä, jotka on nyt tänä aamuna valittu tehtävänsä. Toivon, että voimme tehdä yhdessä työtä tulevien kahden ja vuoden vuoden aikana. Ja sitten vielä tärkeämpänä asiana haluaisin kiittää ministeriä, erityisesti Maltaa, sen roolista asioissa, jotka liittyvät maahanmuuttajien, pakolaisiin ja humanitaariseen toimintaan. Lavallettahan on aivan esimerkki, kun ajatellaan Euroopan unionin yhteistyötä niiden maiden kanssa, joista tulee maahanmuuttajia ja myös pakolaisia. Se on myös aivan esimerkki, kun katsotaan rahoitussopimuksia, joilla tuetaan alan eri tarpeita. Haluaisin korostaa asiaa, jonka ministeri toi esille ja aivan aluksi haluaisin todeta, että Euroopan unionia alun perinkin pidettiin tässä mallina ja pidetään edelleen, eikä ainoastaan tällaisena globaalina projektina, vaan aivan kehityksenkin kannalta ja humanitaarisen toiminnan kannalta. Tämän jälkeen ministeri totesi, että yksi Euroopan unionin ongelmista on se, että olemme kaukana kansalaisista, että meidän pitäisi lähentyä kansalaisiamme. Haluaisin korostaa sitä, että humanitaarisen toiminnan osalta kansalaiset ovat lähempänä näiden ihmisten tarpeita, jotka apua tarvitsevat, kuin jäsenvaltioiden hallitukset. Joten tässä kyllä eh, yhteiskunta, kansalaiset ja pienet yhteisöt ovat etulinjassa ja ne ovat tietoisempia vastauksista, joita näihin humanitaarisiin kriisiin olisi annettava kuin hallituksemme. Monet hallitukset, sanoisin jopa enemmistö Euroopan unionin hallituksista on kansalaisten jäljessä. Se, että olla lähellä kansalaisia, se tarkoittaa myös, että huomioidaan tämä kansalaisten solidaarinen asenne. Uskon, että olemme nyt siirtymässä vaiheeseen, jossa unionin on vahvistettava rooliaan tällä alalla ottaen huomioon, että muut globaalit toimijat luultavasti tulevat toimintansa vähentämään tai jopa luopumaan siitä. On aivan varmaa, että juuri valittu presidentti maassa, joka pian on tulossa maailman toiseksi merkittäväksi vallaksi talousasioissa ja politiikassa tulee tekemään kyseisestä maasta marginaalisen toimijan eh, kehitysavun ja humanitaarisen avun alalla, joten Euroopan unionin on tässä otettava suurempi rooli. Mitä sitten tulee näihin toimiin, on totta, että on tärkeää edelleen mm, pidettävä kiinni maailmanlaajuisen humanitaarisen huippukokouksen eh, päätösten toimen täytäntöpanossa on tarpeen saada tehokkaasti käyttöön eh, valvontamekanismit koskien Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toimintaa niin, että pystyisimme näkemään, missä määrin pidämme kiinni velvoitteista, joihin olemme sitoutuneet unionina ja jäsenvaltioina. Istanbulin huippukokouksessa. Sitten eurooppalaisesta humanitaarisesta konsensuksesta. Sama pätee tähänkin. On, tarvitaan toimintasuunnitelmaa, jossa määritellään ne yhteydet humanitaarisen toiminnan ja kehityksen välillä. Tästähän olemme usein puhuneet. Haluaisin sitä vielä kerran korostaa, kun ministeri on paikalla. Kyllä valiokunnalle tämä on ihan tuttua, mutta aina kun meillä on näitä kriisejä, niissä on, niin me humanitaarisissa kriiseissä kesto on pidempi ja ne helposti luutuvat paikoille. Ja näin ollen näihin ei voida vastata ainoastaan välittömällä tuella lyhyellä aikavälillä, vaan tarvitaan muita toimia. Koulutus on tuotu esille, terveydenhuolto, tuki ja muut, niin että humanitaarisen kriisiin liitetään myös tämä pidemmän aikavälin kehitys ja, ja sietokyky. Sitten väestönsuojelusta. Tässähän meillä on kaksi eri asiaa. Tärkeämpänä tietenkin on se, että suojellaan humanitaarista turvaa tarvitsevaa väestöä, mutta yhä enemmän on tärkeää suojella myös humanitaarisen avun antajia. Heitä on nyt teurastettu kouluissa ja sairaaloissa ja laitoksissa, jotka on perustettu sitä varten, että he auttaisivat tätä kriisissä olevaa väestöä. Tässä valiokunnassa olemme usein laatineet mietintöjä siitä, kuinka tärkeää on kehittää koulutusta ja suojella humanitaarisen avun toimijoita ja haluaisin tätä vielä täällä korostaa. Olen tässä pääsemässä pian loppupuolelle puheenvuoroani. On tietenkin tärkeää, että otamme huomioon myös rajojen ulkopuolella olevan humanitaarisen avun. Meillä on ehkä miljoona, puolitoista miljoonaa henkilöä, joita meidän olisi tuettava tässä lähipiirissä maailmassa 60-70 miljoonaa henkilöä. Meidän on aina pidettävä mielessä nämä mittasuhteet, eh, ongelmien mittasuhteet, mutta myös Euroopan unionissa, vaikka määrät ovat pienempiä, niin on totta, että viime viikkoina olemme nähneet todellisia humanitaarisia hätätilanteita johtuen eh, tuosta pakkasaalosta Serbiassa, Kreikassa, Tsekin tasavallassa ja muissa unionin maissa. On tarpeen, että myös puheenjohtajavaltio puskee jäsenvaltioita eteenpäin eh, niin, että saataisiin aikaan tällaisia talvisuunnitelmia keskipitkällä aikavälillä, jonka kautta saataisiin vastauksia tällaisiin kriiseihin, joita viime aikoina on nähty. Sitten puheenjohtajavaltion ehdotuksista pyytäisin, että jotkut näistä kohdista ottaisivat paremmin mukaan sukupuolinäkökohdat ja ikäkysymykset ja tässä otettaisiin huomioon erityisesti lasten ja ikääntyneiden ihmisten tarpeet humanitaarisissa kriiseissä. Ja myös sukupuolen näkökulmat todella samalla tavalla. Sitten lopuksi vielä näiden pakkosiirtojen torjuminen. Komissio on laatinut tiedonannon, joka julkistettiin viime vuoden huhtikuussa. Tässä tiedonannossa minä tai ryhmäni emme oikein näe, miten se on liitetty Maltan ehdotuksiin. Mutta lopuksi vielä haluaisin onnitella Maltaan puheenjohtajavaltiota. Olette nyt ensimmäistä kertaa unionin puheenjohtaja Vasaraa pitelemässä. Tämä on aina ylpeyden aihe maalle, erityisesti suhteellisen pienelle maalle – Täällä on edustaja Engel paikalle. Haluaisinkin muistuttaa, että viimeksi Strasbourgissa eh, puheenjohtaja Juncker sanoi, että hän oli oikein tyytyväinen siitä, että Malta on mukana Euroopan unionissa, koska näin Luxemburg ei enää ollutkaan kaikkein pienin Euroopan unionin jäsenvaltio. Malta, joka on pienin jäsenvaltio, niin on sanottava, että aivan kuten ministeri tietää edustin poliittista ryhmää, niin puheenjohtajakokouksessa tuolla Maltan hallituksen kanssa olen täysin vakuuttunut siitä, että hallituksen on täysin kykenevä toteuttamaan nämä hankkeet ja saamaan käyntiin myös muut Euroopan unionin hallitukset tämän kauden aikana, joten onnea vaan ja varmasti ainakin oma ryhmäni tulee teitä aina tukemaan. Thanks, Enrique. Um... Kiitos Enrique ja sitten Bogdan ja sitten Norvan Dziękuję pani przewodnicząca. Kiitos puheenjohtaja tästä yksityiskohtaista puheenjohtajavaltion painopistealueiden esittelystä tällä kaudella. Humanitaarisen avun osalta olen tyytyväinen siihen, että puheenjohtajavaltio pitää tätä asiaa niin tärkeänä puheenjohtajakaudellaan. kaudellaan Siis kaikki se, mikä liittyy muuttoliikkeeseen, ihmisten liikkumiseen paikasta toiseen. Ja siksi edellinen puhuja sanoi, että jos ajatellaan maailman karttaa, niin kriisit siellä lisääntyvät. Afrikassa on ongelmia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 olisi keskityttävä tiettyyn ryhmään, jos huomioimme maailman kartan ja nämä humanitaariset kriisit, jotka löytyvät täältä kartalta. No siellä on suuria riskejä ja epävarmuutta Afrikassa ja sitten on nämä kaikki muut ihmiset, jotka elävät humanitaarisessa kriisissä ja suurin osa heistä on naisia ja lapsia ja konfliktien jälkeisissä tilanteissa nuoret ja lapset kärsivät eniten, eli tarvitaan tällaisia 18-19-vuotiaita nuoria esimerkiksi. Ja haluaisin kysyä puheenjohtajavaltiolta, onko mahdollista koordinoida paremmin humanitaarista apua erityisesti näille haavoittuville ihmisille. Kiitos. Thank you. Uh, Norbert Neuser. Kiitos ja Norbert Neuser. Ja sekä Arvoisa ministeri, kiitos oikein paljon, että tulitte tänne. Kiitos myös siitä, että viime puolivuotiskaudella jo valmistelitte puheenjohtajakauttanne. Pienellä maallanne on nyt mammuttimainen valtava tehtävä edessään, mutta minun kokemukseni, jota sain kerättyä teistä ja avustajistanne, osoittaa, että – valmistauduitte erittäin hyvin. Siksi varmasti pääsette näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiinne. Esittelitte sitä, että olette eurooppalainen hallitus, paljon entisiä parlamentin, Euroopan parlamentin jäseniä. Onnittelut siitä, jos muissa maissa olisi niin paljon ministereitä, jotka tuntisivat Euroopan asiat niin hyvin, niin asiat sujuisivat ehkä paremmin. Pienenä maana altistuitte kovasti siirtolaisuudelle. Siksi on selvää, että teette paljon työtä juuri tällä saralla. Humanitaarisen avun kautta on osoitettava jälleen, että tarvitaan nopeita lyhyen aikavälin toimia, mutta myös pidemmän aikavälin tavoitteita ihmisten elämän parantamiseksi. Meidän on huolehdittava siitä, ettei nyt sekoiteta näitä avun muotoja – että normaali järjestäytynyt yhteistyö ei saa jäädä tällaisen nopean hätäavun jalkoihin. Kuitenkin olen sitä mieltä, että yksi ongelma vaatii nopeaa toimintaa. Balkanin reitin siirtolaiset pakolaiset. Talvioloista keskustelimme viimeksikin Strasbourgin täysistunnossa kyse on epäinhimillisistä oloista. Meidän on tehtävä kaikkemme yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, joita tämä koskee, mutta myös niiden kanssa, jotka kulkevat Euroopan unioniin ja unionissa, että parannetaan pakolaisten oloja. Valiokunta kokouksessa aamulla puhuimme kehitysyhteistyön konsensuksesta. Prioriteetin pitäisi olla köyhyyden vastainen taistelu. Jos pidämme tätä ajatusta keskiössä, niin kolmikantan neuvotteluissakin päästään melko nopeasti päätökseen ja päästään tavoitteisiin. Ja näin meillä on hyvät tulokset esitettävänä kesäkuussa Maltan konferenssissa. Ja vielä kolmanneksi olen hyvin iloinen siitä, että te vastasitte meidän ehdotuksiimme. Yhteisparlamentaarinen AKT-EU-kokous toteutuu näin teidän maassanne ensimmäistä kertaa vuoden 2012 jälkeen eurooppalainen jäsenvaltio on valmis isännöimään tätä tärkeää tapahtumaa. Tämä on solidarisuuden osoitus erityisesti niille maille, jotka Afrikassa odottavatkin hyviä eurooppalaisia viestejä. Kiitos oikein paljon tuosta. Thank you. Um, Kiitos ja Charles Gerens. Oui, merci, madame la présidente. Euh, moi... Kiitoksia puheenjohtaja. Edustan ainoa maata, joka on suurentunut tässä valtan EU-hun liittymisen jälkeen, jos nyt tässä Gerreron puheenvuoro viittaisin. Haluaisin nyt kolme asiaa tuoda esille. toivotan toki onnea mennä eteenpäin. Ensimmäinen kommentti koskee humanitaarisen avun rahoitusta ja äh, rahoitusta mm, toistuviin kriiseihin, unohdettuihin sotiin ja pakolaisille. Kun luetaan viime vuosien budjetteja, sieltä näkyy selkeästi punaisena lankana rahoituksen riittämättömyys. Tätä tämän syitä voidaan pohtia osittain se johtuu siitä, että tietyt maat eivät suostu toteuttamaan niitä tavoitteita, mitkä ne ovat kuitenkin aikaisemmin hyväksyneet. Toinen kommenttini koskee sitä, kuinka erityisluonteista Euroopan unionin humanitaarinen apu on. Se on erikoista, koska se on puolueetonta ja tätä olisi tarkkaan puolustettava. Ei voi olla niin, että olisi mitään epäilyjä koskien tätä puolueettomuutta, koska sen avulla voimme helposti olla tekemisissä suurten humanitaaristen järjestöjen kanssa, jotka ovat myös puolueettomia. Tämän lisäksi realpolitiikan Real, siteistä olemme myös Irrallaan puolueettomuuden an, ansiosta. Tämä onkin koko ulkopolitiikkamme helmi. Tästä pääsen kolmanteen huomioon, joka koskee instituutiollisia kysymyksiä. Minusta on aika omituista, että neuvoston puheenjohtaja valtio voi meille epävirallisesti kertoa kehittyä kehitystä liittyvistä asioista kuitenkin valiokunnan kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan humanitaarisia asioita. Eihän sekään mikään pikkujuttu ole, mutta onhan tämä aika omituista. Puheenjohtajavaltiosta puhuen, niin tämä kiertävä puheenjohtajuus, sen tarkoituksena on lähinnä koordinoida Euroopan unionin lainsäädännöstä toimintaa. Meillä on aika vähän lainsäädännöstä työtä pöydällä. Meillä on tämä kehityspolitiikan konsensus, mutta miksi näistä asioista ei voida puhua täällä valikunnassa? Minusta tämä on omituista. En ymmärrä, miksi ulkoasioiden ministerit voivat puhua ulkoasiain valiokunnassa, mutta kuitenkin ministeri, joka vastaa kehityskysymyksistä, ei voi käsitellä tätä mutta kuin epävirallisesti. En ymmärrä tätä. Minun mielestäni tästä on keskusteltava Mogherinin kanssa. En ollenkaan epäile hänen pätevyyttään ja kykyään toimia. Hän on osoittanut sen usean kertaan, mutta valitettavasti hän ei riittävän usein pääse tänne. Uskon, että tässä olisi työ, joka olisi delegoitava neuvoston puheenjohtajavaltiolle niin, että meille voitaisiin kertoa, millaisiin koordinaatiotoimiin ollaan ryhtymässä. Tämän lisäksi tarvitaan koordinaatiota 28 jäsenvaltion välillä. Järjestelmillinen lähestymistapa on aivan hukassa erityisesti kun ajatellaan rahoitusta, mehän pian tästä keskustelemmekin. Todella tämä rahoitus on asioista on puhuttava. Kuka tulee tänne kertomaan meille eh, siitä tilanteesta, joka koskee sitä, että jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan rahoitusasioissa. Kukaan ei tule tänne puhumaan niistä. Aina tämä sama virran täällä laula, mutta mitään su- mitään tästä ei seuraa. Meitä on useita, jotka aina tätä vaadimme, mutta siltä ei ole mitään seurauksia. En, ei tämä ole teidän vikanne, mutta, mutta pyydän, että välitätte viestin eteenpäin instituutionisiin pöytiin, jossa teillä on kuitenkin nyt velvollisuus tehdä loppu tästä absurdista käytännöstä. Kiitos ja Heidi Hautala on viimeinen tällä kierroksella. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ajattelin puhua kuitenkin humanitaarista avusta, koska Syyrian tilanne on, on niin akuutti ja valitettavasti loppua tälle kriisille ei näy. Ja haluaisinkin kysyä, että, että onko teidän tiedossanne, ministeri Vella, että eilen on pidetty Helsingissä YK kanssa suuri kokous, jossa on puhuttu nimenomaan Syyrian humanitaarisesta tilanteesta ja ja eh, mitä muuta tukea Syyria tarvitsee. Ja eh, YK pakolaiskomissaari Filippo Grandi on siellä vedonnut ehm, kaikkiin paikalla olleisiin ja kansainväliseen yhteisöön, että tarvitaan 4,3 miljardia euroa lisää rahaa Syyrian pakolaisten auttamiseen. Ja tämä siis lähinnä siihen, että apu suunnataan niille lähialueille, lähimaihin, joihin on painut yhteensä 4,8 miljoonaa syyrialaista. Ja mikä tulee olemaan Euroopan unionin eh, panos tällaiseen apuun? Eh, olen myöskin tämän kokouksen kautta saanut paljon mielenkiintoista tietoa siitä, että, että Syyriassa siviilit kärsivät myöskin siitä, että ei ole lääkäreitä. Eh, tietenkään ei ole sairaaloita eikä lääkkeitä, mutta myöskin sieltä pakenevat lääkärit ja jokaisen lääkärin pako tarkoittaa sitä, että 5 tai 6 000 ihmistä jää ilman ilman eh, tarvitsemansa hoitoa. Ihmiset kuolevat aivan turhaan sellaisiin tauteihin, kuten vaikka syövät, koska he, he eivät saa hoitoa. Niin millä tavalla te aiotte tähän Syyrian kriisiin niin paneutua? Ja tässä yhteydessä äh, kysyn, että oletteko tietoisia siitä, miten tärkeää on niin erikseen tukea haavoittuvia ryhmiä pysytään Syyriassa, vaikkapa niin tyttöjen ja naisten ja vammaisten asemaa. Onko tämä teidän, teidän ohjelmassanne? Okay, thank you. Kiitos. Ensin nämä kysymykset ja seuraavalla on Arne Liitsiemismait seuraavalla kierroksella. Haluaisiko joku muu puhua tuossa yhteydessä? Teresa Jimenez ja joku muu, jotta voin tätä aikaa vähän kontrolloida. No hyvä, ministeri. Quite, quite a Um... No tässäpä tätä tulikin jo. Aloitan kysymyksistä ja huomioista. Edustaja Guillermo, olen yhtä mieltä siitä, mitä sanoitte. Tietenkin en ymmärrä tätä tunteellista tapaanne puhua näistä ongelmista. Voin vakuuttaa teille, että kaikki olemme yhtä mieltä näistä huolista ja näistä tuntemuksista. Toitte esille sen, miksi olemme sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi uudelleen liittää, uudelleen lähentyä kansalaisia Aivan oikein sanoit, että tällaista etääntymistä on tapahtunut, mutta Euroopan unionin pitäisi myös luottaa jälleen kansalaistensa luottamus, eh, siis voittaa luottamus takaisin. Olemme nähneet poliittisia liikkeitä ja vaalien tuloksia, jotka tästä puhuvat. Me todella uskomme, että Euroopan unionin pitäisi vahvistaa roolia kaikilla rintamilla. Tämä on yksi niistä. Puhuitte maailman humanitaarista huippukokouksesta. Siellä oli hyvin korkeita edustajia monista maista. Yli 3600 sitoumusta tehty on tehty Istanbulin jälkeen. Kolmas osa niistä tuli Euroopan unionista. Olemme huolissamme siitä. Ja me valvoa sitä, että, tä, että sitoumukset myös täytäntöön pannaan, eikä tapahdu mitään takapakkia lupausten osalta. Meillä on myös tämä verkkofoorumi, jossa seurataan, mitä tapahtuu ja kuinka lupaukset toteutetaan. Sitten näistä kriiseistä. Niin kuin puhumme humanitaarista kriisistä, olen aivan varma, että meillä ei mitään erimielisyyksiä tulee olemaan. Olen täysin tietoinen, niin kuin puheessanikin sanoin, että, että noin 22 miljardia tarvitaan niille ihmisille, joihin konfliktit ja luonnonkatastrofit ovat vaikuttaneet tänä vuonna. Meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että meidän pitäisi valvoa jo, jo vielä käynnissä olevia ja pidentyneitä ja unohtuneita konflikteja. Jotkut kriisit eivät ole lyhytaikaisia, ne ovat sitten ohi, vaan ne jatkuvat ja jatkuvat, pitkittyvät ja tuovat yhä enemmän ja jäävät vähän huomioon ulkopuolella. Meidän on oltava tietoisia siitä, että riippumatta siitä, mitä lahjoitamme, meidän on katsottava, että sitä tehokkaasti käytetään ja saadaan aikaan tuloksia niillä varoilla, joita panemme eteenpäin. Mitä sitten tulee koulutukseen, tiedän, että tämä on erittäin tärkeä aihe, josta usein keskustelette tässä valiokunnassa, ymmärrän sen kyllä. Kun katsotaan ihan tätä altruistista puolta, nuoria ja lapsia – Tämä on tärkeää, mutta nämä toimet voivat pelastaa elämiä, kun lapset pääsevät kouluun ja saavat tietyn määrän tietoa ja koulutusta. Tämä pitäisi eh, lapset pois eh, lapsityöstä, eh, varhaista avioliitoista tai seksuaalista hyväksikäytöstä ja niin edelleen. Tämä on siis tapa välttää ongelmat ja komplikaatiot tulevaisuudessa. Voitaisinkin ajatella, että Suurin osa lapsista on, saa koulutusta hätätiloissa. Libanonissa kävimme tietojenkirjumatkalla, jossa tutkittiin pakolaisten tilannetta ja se liittyy asiaan, josta edustaja Hautala puhui. Tämä on tietenkin haaste, koska ei ole aina mahdollista varmistaa, että ne, jotka haluavat tarjota koulutusta Ähm, löytävät äh, nämä lapset. Tämä on nähty Syyriassa. Siellä edes äh, lääkehuolto päässyt äh, sitä tarvitsevien ihmisten lähelle. Puhuitte myös näistä talvisuunnitelmista ma- ma- maahanmuuttajien osalta. Tiedämme, että tämä on ollut ongelma ja tuhannet ihmiset ovat erittäin kylmässä säässä saapuneet Eurooppaan Tiedämme, että on ehdotettu Serbian etelän kuljetuksia. Tietenkin he pelkäsivät, että, että heidät kuljetetaan takaisin jonnekin. Jotkut hyväksyvät, että he, he, heidät vietiin jonnekin lähemmäs pääkaupunkeja. Jotkut hyväksyivät teltta- tai huonemajoituksen, mutta tiedän, että monet ovat vielä erittäin vaikeassa tilanteessa. Sitten asia, jota en maininnut, oli tämä sukupuolen näkökohdat. Maltalla meillä on yksi aivan tärkeimmistä, yksi edistyksellisimmistä lainsäädännöistä tällä alalla. Olemme viime vuosina menneet kovaa eteenpäin. Se ei ollut työohjelmassa, mutta, mutta tämän asia johon myös maailmanlaajuisessa humanitaarisessa konferenssissa puututtiin. Meillä on kaksi kokousta tulossa, yksi eurooppalainen naisväkivaltaa koskeva konferenssi ensi viikolla. Ja sitten meillä on korkean tason ministerikonferenssi koskien HLBTI eh, yhteisö koskevaa etenemissuunnitelmaa. meillä on sitoumuksia näillä aloilla. Ja kollegani, joka vastaa näistä asioista, on juuri esittelemässä puheenjohtajakauden prioriteetteja asiasta vastaavalle valiokunnalle. Sitten nämä ikäkysymykset, lapset ja ikääntyneet, ymmärrän, että ei voida mennä aivan yksityiskohtiin maahanmuuttajien ja pakolaisen populaation osalta, mutta voin var- varmistaa teille, vakuuttaa teille, että, että humanitaarisen toiminnan sitoumuksissa nämä seikat on huomioitu ja tulemme varmistamaan, että näistäkin pidetään huolta. Sitten vielä nämä talviolosuhteet, jos niihin palaisin. Haluaisin sanoa, että Tässäkin on kyse siitä, että jollakin tavalla saataisiin löytymään solidarisuutta Euroopan unionin maiden välillä koko tässä maahanmuuttokysymyksessä. En nyt halua mennä tähän sen enempää, koska se liittyy toisiin asioihin, mutta toivomme, että jollakin tavalla saisimme nämä äärettömän suuret mielipideerot kurottua umpeen ja sen suhteen, kuinka tähän ongelmaan voitaisiin puuttua toivomme todella, että jäsenvaltioiden kannat vähän lähentyisivät. Emme usko, että kuilua täysin saadaan kurjattu umpoon. Olemme puhuneet ja tutkineet useiden hallitusten eh, päämiesten kantoja, mutta kyllä tässä valitettavasti aika monen välimatka vielä on, mutta toivomme, että voimme lähentää kantoja mahdollisimman paljon niin, että siitä sitten kaikki voivat hyötyä. Sitten edustaja Vanta, puhuitte humanitaarisesta avusta ja väestöjen pakkosiirrosta. No tästä ei voida olla eri mieltä. Kaikki tiedämme, että pakkosiirrot ovat ongelma. Nämä ihmiset ovat tilanteessa, jossa voidaan odottaa, että meidän on annettava humanitaarista apua. Väestöjen pakkosiirrosta tullaan keskustelemaan. En, en ymmärrä huolia koskien tätä Afrikan kysymystä. Kyllä minun maani hyvin ymmärtää sekä Afrikan ongelmat että myös sen, kuinka se suhtautuu Euroopan unionin tilanteeseen, kun olemme näiden kahden välillä. Voimme varmasti puhua kokemuksen äänellä suhteistamme monien Afrikan maiden kanssa. Ja toistan tässä nyt itseäni, kun sanon, että toimimme varovaisesti Haluaisimme, että kaikki kollegat ymmärtäisivät, että emme voi koko ajan vain puhua Afrikasta ikään kuin kyseessä olisi yksi maa. Se on valtava maanosa, jonka väestö pian tulee kasvamaan voimakkaasti. Ja se tietenkin vielä kärjistää ongelmia, kun väestöräjähdys tapahtuu. Yksi ongelmista koskee tietenkin myös lapsia ja naisia. Ja kun näistä ryhmistä puhutaan pakolaisina, niin humanitaarisen apuun ja pakolaisiin liittyvät periaatteet koskevat humanisuutta, puolueettomuutta, riippumattomuutta ja niin edelleen kun puhutaan naisista ja lapsista, niin tämä on yhä tärkeämpää. No joku voisi kysyä, että entäs miehet? Tietenkin olemme yhtä mieltä. Ja meillä on sellainen tuntemus, että lapset ansaitsevat erityistä huomiota, myös naiset. Monet naisista ovat raskaana, monet kantavat pieniä lapsia mukanaan, joten kyseessä ei ole ainoastaan yksittäiset naiset tai lapset. Lapsia koskeva ongelma on todella hälyttävä luvut osoittavat, että lasten osuus maahanmuuttajista lähtisi siis kun katsotaan kuinka paljon pakolaisia tulee Italiaan ja muille rannikoille, tilanne on erilainen Nigeriasta, Senegalista ja Länsi-Afrikasta muualta näitä ihmisiä tuloa, mutta kun katsotaan lapsia koskevia lukuja, niin ne tulevat muualta. Eli on paljon yksin tulevia alaikäisiä ja on vaaran, että näitä lapsia sitten joutuu ihmiskauppaan tai elinkauppaan uhreiksi tai muualle. Ja tiedämme, että tuhannet lapset ovat kadonneet tilastoista. Tämä on todella, todella suuri huolenaihe. Tiedämme, että pakkolaisilla itsellään on suuria varjoja, mutta tietenkin lapsilla, eli alle 18-vuotiailla on sitä enemmänkin, he voivat joutua ihmiskaupan uhreksi tai seksuaalisesti hyväksi käytetyksi. Tiedämme, että monet heistä myös kuolevat. Meidän on katsottava, kuinka voimme antaa, tarjota heille parempia elinmahdollisuuksia ja toivon, toivon että tässä valiokunnassa pian äh, tulevina päivinä äänestetään mietinnöstä, joka koskee Euroopan ulkoisia toimia koskien ja maahanmuuttoliikkeitä. Puhun nyt lähinnä ähm, pakolaisista, jotka tulevat Afrikan eteläpuolista, ää, äh, Saharan eteläpuolista Afrikasta. Siitä Lähi-idästä tulevat äh, ihmiset ovat pakolaisia ja että nämä, tämä liittyy Syyrian tilanteisiin – ja he aiheuttavat paljon painetta, ei niinkään meille, vaan Libanonin, Jordanian ja Turkin kanssa solmitun sopimuksen myötä myös sinne ja länsi kun sieltä haetaan mahdollisuuksia päästä Keski-Eurooppaan. Nämä ovat kaikki haasteita, joista olemme yhtä mieltä, että ei tässä mitään erimielisyyksiä ole. Sitten edustaja puhui myös pakolaiskysymyksestä ja esitti asiallisen kommenttien, että meillä on toki näitä lyhyen, toimen, toim, lyhyen aikavälin toimia, mutta tarvitaan myös pitkän aikavälin ratkaisuja, kun tilanteet pitkittyvät, mitään nopeita ratkaisuja ja lastereita ei näihin tilanteeseen voi vain antaa, vaan meidän on suunniteltava Afrikan osalta, ja tämähän onkin suurin uhka Euroopalle, ja sanon tämän siksi, koska toivon, että jonakin päivänä Syyriassa tilanne rauhoittuu ja toivon, että monet siirtymään joutuneista palaavat mutta ongelma Afrikassa tulee säilymään. Afrikan ongelmat eivät liitty millään tavalla Syyrian ongelmaan. Nämä ovat maahanmuuttajia, eivät pakolaisia, jotka Afrikasta tulevat. Meidän on sitten etukäteen mietittävä, mihin toimin ryhdymme tulevien 20-25 vuoden aikana, kun väestöräjähdys on ennustettu Afrikassa. Olen aivan yhtä mieltä, että tarvitaan pitkän aikavälin suunnitelmaa. Mm, viittasitte myös pakollisten tilanteeseen talvella Balkanilla, tästä jo puhuinkin. Kehityspolitiikan konsensuksesta puhuimme tänään lounalla yhdessä. Ehkä siihen ei tarvitse enempää mennä. Sopimus on todellakin puheenjohtajavaltion ja valiokunnan välillä koskien sitä, että mahdollisimman pian pyritään sopimukseen – en tiedä, onnistuuko se niinä päivinä, josta puhumme, mutta, mutta todella toivomme, että ennen kauden loppua jotakin saadaan allekirjoitettua. Jos näin ei sitten käy, niin annamme sitten viestikapulan eteenpäin. Olen tyytyväinen, kun olet olette tyytyväinen siitä, että AKTn kokous pidetään Maltalla. Tiedän, että tämä oli toivomuksenne. Jotenkin aikaisemmin pyysitte tätä ja välitin toivomuksen eteenpäin. Tiedän, että ei se ollut vain teidän toivomuksenne, vaan monet, monet jäsenvaltiot pyysivät sitä ja toivotaanpa, että se osoittautuu hyväksi kokoukseksi. Logistiikka on jo kunnossa ja olen aivan varma, että, että tästä tulee oikein hyvä kokous. Sitten edustaja Görens puhui humanitaarisen avun rahoituksesta. No, se on tietenkin haaste Euroopan maille. Minulla on myönnettävä, että meitä on vain vähän pieni määrä maita, jotka vastuusta pitävät kiinni. Sivistyneet, demokraattiset maat ja tietenkin tällaisen vastuun joutuvat kantamaan. En nyt mene lukuihin, kaikki tuntevat ne kyllä, paljon sitoumuksia on tehty. Mutta kuten sanoin, olisi hienoa, jos ei olisi vain tällaisia kertaluonteisia toimia. On puhuttu pitkän aikavälin suunnittelusta ja mielestäni tarvitaan tehokkaasta, tulo, kustannustehokasta tukea ja myös ennakoitavaa tukea. Meidän on ajateltava myös monivuotisia rahoitussuunnitelmia, koska nämä tilanteet tulevat pysymään pitkään. Meidän olisi myös katsottava, kuinka voimme vähentää tällaista korvamerkittyä jä, jäykkää rahoitusta niin, että saisimme vähän joustavuutta rahastojen käyttöön. Tästä keskustelimme hiukan tänä aamuna, kun puhuimme siitä, että tavoitteena olisi juuri köyhyyttä, mutta mitä se tarkoittaa ja kuinka – kauas tästä keski, keskustavoitteesta voidaan liikkua niin, että meillä olisi todella sel, selkeät vaikutukset ja ymmärtäisimme, mitä köyhyydellä tarkoitetaan. No tämä menee vähän akateemiseksi, mutta, mutta tämä on varmasti alue, josta voidaan käydä kiinnostavia keskusteluja. Olisi myös tärkeää kuunnella paremmin ihmisten tarpeita jossakin vaiheessa on tehtävä päätöksiä ja rahoituspäätöksiä ja muuta, mutta minun mielestäni meidän pitäisi olla myös varovaisempia ja kuunnella paremmin, mitä todelliset tarpeet ihmisillä ovat. Hallinnollista taakkaa voidaan helpottaa, näin voimme tehostaa toimintaa. Tietenkin valvontaa tarvitaan ja tilintekovelvollisuutta, mutta on myös sellaista hallinnollista taakkaa, josta voisimme päästä eroon. Olisi huomioitava myös eri ihmisryhmien tarpeet humanitaarisissa hätätilanteissa. Tietenkin tulemme tukemaan koordinaatiota, koska emme halua mitään ponnistelujen päällekkäisyyttä, vaan tarvitaan mitä laajempaa yhteistyötä voimme käydä muiden järjestöjen kanssa, sen tehokkaampia voimme olla. Sitten voimme tietenkin myös liittyä globaaleihin apujärjestelmiin, Tiedämme kyllä, että, että EU tarjoaa noin puolet koko globaalista tuosta, mutta meidän on myös tehtävä yhteistyötä globaalin järjestelmän kanssa. Ja vielä viimeiseksi meidän on sitouduttava siihen, että emme luovuta, vaikka ongelmia eteen tuleekin, vaan jatkamme tämän mission suorittamista ja se on hyvin humaani tehtävä ja tyydytystä tuova harjoitus. On muistettava myös kehitysapu. Euroopan unionin maat. Meillä on tämä 0,7 prosentin sitoumus. Valitettavasti vain harvat maat ovat sen saavuttaneet. Voi olla, että tilanne tulee muuttumaan tulevaisuudessa Brexitin myötä. Siitäkin on toki puhuttava. Vielä asia, joka on muistettava, kun puhutaan humanitaarisen avun rahoituksesta. meidän on pidettävä kiinni puolueellisuudesta. Emme voi sanoa, että pidämme joistakin maista ja toisesta. Emme. Puolueettomuutta tarvitaan ehdottomasti. Sääntelystä viittasinkin jo byrokratian määrään. En nyt halua mennä yksityiskohtiin, koska siitä, mistä Görens puhui, missä voidaan puhua kehityksestä, missä humanitaarisesta avusta. En ole tässä järjestelmässä mukana, enkä, voi, enkä, enkä ole valmistautunut puhumaan näistä, mutta on kyllä tapoja hoitaa nämä asiat ja keskustella niistä. Tietenkin tarvitaan vielä paljon lainsäädännöstä työtä. Eihän näitä asioita voida tehdä mitenkään erillisesti, mutta järjestelmä on hyvin monimutkainen ja se edellyttää tiettyyn määrän järjestäytymistä, organisaatiota ja myös tilin pitämistä. Sitten edustaja Hautalalle vielä. Aivan oikeutetusti puhuitte Syyrian humanitaarisesta tilanteesta. Kuten tiedätte, Syyriassa ollaan edelleen vähän välitilassa. Onko täällä vielä sota? Toivotaan, että vihamieliset loppuvat ja toisaalta toivotaan, että, että pikkuhiljaa Genevan, Genevan myötä menee yhä useammat yhä, yhä kunnollisempia ja vakavasti otettavimpia päätöksiä maan osalta voidaan tehdä. En nyt oikein osaa sanoa, kuinka paljon meille tulee maksamaan humanitaarisen tuen antaminen 4,8 siirtymään joutuneelle syyrialaiselle. Tiedämme, että Jordania ja Libanon ja Turkkia käyttää paljon rahaa. Tiedän kyllä sen, että maan jälleen rakentaminen on tärkeää. Nyt on liikaa ehkä puhuttu maahanmuutosta ja maahanmuuttajista, mutta pitäisi ajatella myös jälleenrakentamisprosesseja ja, ja sovitteluprosesseja ja sitä, kuinka saadaan maa entisen tilanteeseen, että ihmiset voisivat palata. Mitä kauemmin tässä kestää, sitä enemmän meidän on maksettava näitä laskuja maahanmuuttajien pakolaisten takia, koska kunnes he palaavat omaan maahansa, jopa ehkä omiin koteihinsa, niin olikin yhdessä seminaarissa tänä aamuna yksi Jordaniassa oli, tapasin syyrialaisen naisen, joka piteli vielä kädessään oman kotinsa avainta, ja kun hän toimi, että hän, hän toivoi, että hän pääsisi palaamaan omaan kotiinsa ja tekemään ruokaa perheelle ja lapsilleen. Tämä on humanitaarinen puoli tätä katastrofia ja, ja sitä, mitä teemme. En nyt voi mitään lukuja antaa, mutta voin sanoa vain, että ymmärrämme täysin kuinka vakava tilanne on. Kuten tiedätte, Euroopan unioni on suurin lahjoittaja. Tiedän myös, että korkea edustaja on yhteyksissä kansainvälisiin ja alueellisiin toimiin, toimijoihin. Toivon, että tulitauko pitää kiinni Astana kaikki eivät uskonut, mutta se onnistui kaikeksi onneksi. Ja toivomme, että tilanne pysyy tällaisena. Niin tarkkoja lukuja en tiedä, mutta kyllähän se tietenkin ihan hirveästi tulee maksamaan. Kiitoksia. No, no, no, no, it's fine. These are very big important issues. I hope... Nämä ovat suuria tärkeitä asioita. Toivottavasti siinä vaiheessa, kun Syyrian jälleenrakennus tapahtuu, niin myös osa niistä, jotka ovat tuhonneet maata, ovat valmiita rakentamaan. Jotkut sanoivat, että EU auttaa jälleenrakentamisen rahoittamisessa, mutta kyllä muidenkin pitäisi näin tehdä. Nyt Arne Leeds, Teresa Jimenez ja Eli Schlein. Eli Arne ensin, mutta... Kiitos paljon puheenjohtaja Puhun saksaa. Ganz herzlichen Dank. Oikein sydämestä kiitokset poistanne. Sydämestä tervetuloa Euroopan parlamenttiin myös sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä vielä. Hienoa, että voimme tänään käydä tätä keskustelua teidän kanssanne. Aivan erityisesti ajattelen sitä, miten keskeinen – asema maallanne on EUn ja Afrikan välillä. Vuosikymmenten ajan olette käsitelleet sellaisia aiheita, joita pohjoisemmassa Euroopassa ei ole vielä ollenkaan ymmärretty siirtolaispolitiikkaan liittyen esimerkiksi. Tähän liittyen konkreettinen kysymys. Toimittaja kysyi minulta tänään sellaisen asiakirjan perään, joka kuulemma Maltan puheenjohtajan valtiolla on miten voidaan Välimerellä jo estää lisäsiirtolaisten tuleminen. Siellä puhutaan myös humanitaarisista meripelastustoimista. Olin itse Maltalla kesällä. Tässä on kyse tästä hankkeesta, joka sai Martin Schulzilta palkinnonkin. Sitä kritisoidaan kuitenkin, koska ilmeisesti näin syntyy tällainen pull tekijä. Onko tämä totta? Suhtaudukaanko asiaan näin teidän asiakirjassanne? Voitte itse siitä, että humanitaarinen oikeus pätee. Minä tuin kovasti itse tätä hanketta. Tässähän on kyse siitä, että pelastetaan ihmishenkiä, tarjotaan humanitaarista apua. Olisi hienoa, jos se empusi, joka oli vähän aikaa sitten puheenjohtajakaudella, että voitaisiin tällainen jakojärjestelmä, joka sisältäisi solidaarisuutta, niin että pohjoisemman Euroopan ja itäisemmän Euroopan maat ottavat vastaan myös turvapaikan hakijoita, joilla on turvapaikkaan oikeus. Konkreettiseen kysymykseen ja päätän puheenvuoroni niin pieni, Mitä voidaan konkreettisesti humanitaarisen avun osalta tehdä? Valiokunta kävi koordinointikeskuksessa matkalla, siis Brysselin keskuksessa, joka on vastuussa humanitaaristen tilanteiden tukemisesta. Ja meille selitettiin siellä, että Euroopalla ei ole tällaista siirrettävää sairaalaa. Siksi, että käyttö kustannuksia ei voida korvata ainoastaan kuljetuskustannukset. Voisittekohan te lähteä aloitteeseen, jotta voitaisiin tukea tällaista liikkuvaa sairaalatiimiä, koska se puuttuu valikoimistamme vielä. 0,7 prosenttia, jos rahoituksesta puhutaan, ja Brexit on pidettävä mielessä, kun 0,7 prosenttia on ainoastaan yhdistyneessä kuningaskunnassa lainsäädäntöä. Saksan puolelta on puhuttu myös tästä liittolaislein Merkelin suulla. Sitten koulutusmenot humanitaarisessa avussa. Me olemme tukeneet kovasti tätä. Ei 2 prosenttia, vaan 4 prosenttia – budjetista pitäisi ottaa koulutustarpeiden kattamiseen. Pitäisiköhän tätä vielä korottaakin? Minua kiinnostaisi kuulla teidän kantanne. Ja toivon menestystä puheenjohtajakaudellenne. Thank you. Teresa Jimenez. Teresa Jimenez. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Eilen joudun poistumaan tänä aamuna myös, koska oli eri järjestäytymiskokouksia. Haluaisin onnitella teitä ja kaikkia varapuheenjohtaja uuden valinnasta ja haluaisin kiittää myös Maltan ministeriä tästä yksityiskohtaisesta kannanotosta. Minä haluaisin keskittyä kohtaan 16 kestävän kehityksen tavoitteista. Siinä puhutaan rauhasta, turvallisuudesta ja hallintomahdollisuuksista. Ja minusta tämä on hyvin tärkeää. On Nigerian ja Somalian kaltaisia maita, me ja muut AKT-kollegat olemme juuri tulleet Nairobista. Me olemme havainneet, kuinka suuria ongelmia siellä on terrorismiin liittyen Somalian hyvin lähellä ja ihmisten tarpeita ei huomioida. Jos maata ei voida hallita ja hallinnoida, niin sitten jopa humanitaarinen apu jää joskus saapumatta sinne, minne sen pitäisi. esimerkiksi terrorismi, niin kuin Al-Shabaab tässä on nyt mainittu, niin sen lisäksi on korruptioongelmia. Ja mitä voitaisiin tehdä, miten puheenjohtajavaltio aikoo mm, paneutua terrorismin torjuntaan tässä mielessä, miten mahdollistetaan se, että näitä maita voidaan hallinnoida, jotta voidaan sitten terveydenhuolto ja koulutus saada järjestettyä, sillä jos rahat eivät mene oikeisiin käsiin, niin kaikki menee hukkaan. Kiitos Jörn Schrein sitten viimeisenä, mutta ei vähemmän tärkeänä. Se anche al ministro. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös ministerille. Arvostin tätä globaalia näkemystä eri haasteista, joita edessämme on. Ei minulla ole paljonkaan lisättävää näihin pitkiin tyhjentäviin kysymyksiin ja tyhjentäviin vastauksiin, joita esititte. Juuri tämä kokonaisuus, nä, kokonaisnäkemys on tärkeä. Minä käsittelen paljon ähm, turvapaikkaa, oikeuskysymyksiä ja maahanmuuttokysymyksiä. Ja Libe-valiokunnassa on erittäin tärkeää, että tässä valiokunnassa pidämme yhdessä kaikki nämä näkökohdat, jotka liittyvät äh, maahanmuuttoon ja kehitykseen ja humanitaariseen kriiseihin – joita valitettavasti on yhä enemmän ja ne ovat yhä vakavampia. Niin kuin jotkut kollegat täällä ovat jo toimineetkin niin, eh, näinä viikkoina tär- tärkeää ajatella humanitaarisia kriisejä unionin rajojen sisällä. Meihin on tehnyt suuren vaikutuksen se, mitä Kreikan saarilla tai Pohjois-Kreikassa ja Serbiassa on tapahtunut hyvin Monet ovat jääneet yksin kylmään ja he nukkuvat kylmissä teltoissa eikä heillä ole riittävästi ruokaa. Ehkä eniten minun on tehnyt vaikutuksen se, että monilla ihmisillä ei ole edes kenkiä. Me olemme keskustelleet tästä, edustaja Noiser, tästä muistuttiin, kävimme keskustelua täysistunnossa komission jäsen Stili Jääniniksen kanssa. Ja keskustelussa keskittyimme siihen, että pyydämme komissiota pohtimaan, mitä komissio voi tehdä. Nyt haluaisin tietää, mitä neuvosto aikoo tehdä tämän humanitaarisen kriisin suhteen unionin rajojen sisäpuolella. Kuinka voimme hyväksyä, että ihmiset kuolevat kylmyyteen, kun he yrittävät ylittää Euroopan maiden rajoja? Tästä meidän olisi todella puhuttava ja pohdittava asia Tarvitaanko lisää ponnisteluja? Komissio on ottanut käyttöön hätä mekanismin viime vuoden lopulla niin, että voitaisiin lopulta käyttää humanitaarista apua myös Euroopan unionin sisällä. Uskon, että tätä välinettä olisi vahvistettava. Ja näin sanoi myös komission jäsen Stiljanikselle. On ymmärrettävä, että olemme unioni, kaikkien jäsenvaltioiden vastauksia tarvitaan ja nyt haluan todella osoittaa, sanoni teille ministeri, näiden on oltava näkyvimpiä näiden vastauksia, eikä pidä jättää yksi niitä maita, jotka tämän kriisin kanssa kamppailevat. Kiitos kollegat näistä kysymyksistä, ministeri. Thank you very much. Um, I see that we'll go... Kiitos oikein paljon. Huomaan, että kommentoidaan tilannetta laajasti, myös Euroopan unionin tilannetta, josta viimeinen puhuja puhui, olen ihan samaa mieltä. Rets ensimmäinen puhuja. Me olemme varmasti puhuneet jo paljon riittävästi siitä, mitä Afrikka voisi tarkoittaa Euroopan unionille. <clears throat> Mutta meidän tulisi voida auttaa edistää tämän mantereen kehitystä ja tehdä näin nopeasti. Lisäksi kysyttiin tämän komission ehdotuksen asemaa. Voin sanoa, että tämä esitetty asiakirja on edelleen työn alla. Tänään oli tarkoitus pitää Mogherinin ja komission jäsen Avramopoulosin tilaisuus tästä Tämä ei ole mikään ihmelääke. Se, mitä nyt on ajateltu, on, että jotenkin voitaisiin vähentää tulevien määrää. Aina, käsittääkseni, jos oikein olen ymmärtänyt tämän tekstin, aina täysin kunnioittainen humanitaarista lakia ja ja UNHCR, koska Tiedetään, ettei voida yksinkertaisesti verrata näitä tilanteita. Jos ajatellaan Turkin, EUn Turkin sopimusta, niin sitä on vaikea noudattaa ilman, että Libyan tilanne muuttuu. En nyt lähde tuohon, kun se ei ole minun kontollani oleva asia, mutta sanoisin, että tätä työtä on nyt tehty. Ja kuten sanoin, tässä pyritään katsomaan kaikkia kysymyksiä. En voida aloittaa jotain, tehdä jotain aloitetta tai lähteä ohjelman toteuttamiseen, jos ei täysin kunnioiteta lainsäädäntöä ja ajeta niiden ihmisten etuja, joita meidän on tarkoitus suojella hukkumiselta välimerellä. Emme tietenkään voi lähettää heitä kauheimpiin oloihin näihin leireihin. En voi tästä sen enempää. Minun pitää vielä nähdä komission jäsenten reaktiot tämän päiväisen aloitteen jälkeen. Viittasitte siihen, mikä on tällainen pyltekijä, kun pelastetaan ihmisiä merellä. Pahinta on se, että ei tehdä mitään, annetaan ihmisten hukkua. Toinen asia on se, että mennään mahdollisimman lähelle aluetta, kun emme voi kolmosvaiheeseen Mennään Avramopoulosin suunnitelmassa, jos Libyan viranomaiset eivät näin esitä tai ei saada YK päätöslauselmaa. Ehkä voimme saada yhteistyötä Libyan rannikkovartioston kanssa myös niin, että jotenkin nähtäisin, että emme salli, salli sitä, että nämä veneet sinne Libyaan päätyvät, joilla sitten ihmiset, ihmissalakuljettajat, lähettävät ihmisiä matkaan. Me voimme toimia nopeasti ja tunnistaa ihmiset, joilla on oikeus turvapaikkaan. Ja ne, joilla ei oikeutta turvapaikkaan ole, on jotenkin nopeasti palautettava lähtömaihin. Tämä on helppo sanoa, hankalampaa toteuttaa. Käytännössä me olemme pyrkineet lähettämään Malin ihmisiä tuoden sopimuksen pohjalta, vaikka Malin hallitus on kirjoittanut nimensä sinne sopimukseen, niin yhteistyö on kovin hankalaa. Tämä ei ole helppo asia. Ja kun analysoi tilannetta ja katsotaan, mitä voisi tehdä, meidän pitää ottaa huomioon se, että ei yhdeltäkään ihmiseltä voi viedä tätä turvapaikka-oikeutta. Se on pidettävä mielessä. Tässä rajanveto on hyvin hankalaa. Puhitte myös taakanjakojärjestelmästä. Jotenkin maiden pitäisi eu päästä sopuun. Toivotaan, että kun tehokkaasta solidaarisuudesta puhut, tarkoitettiin, tarkoitettiin aitoa, tehokasta solidaarisuutta. Emme penännyt ainoastaan sanoja, vaan on katsottava, ollaanko tässä tosissaan. Meillä on oma tulkinta tässä. Ja sitten suhde BKT ja se, mitä tapahtuu, kun yhdistynyt kuningaskunta jättää EUn. Yhdistynyt kuningaskunta valitettavasti on yksi näistä lajitteista, jotka menevät yli tuon 0,7 prosentin ja suurin osa avusta menee suoraan, ei siirtolaisuuteen, kuten Italian, Espanjan ja Ranskan. Aseiden parametrien mukaan annetaan ymmärtää, että siirtolaistyöhön menevät varat voivat olla osa tuota prosenttiosuutta. Meidän pitää olla tässä tarkkana. Edustava Jimenez. Voitte Nigeriasta. Ja Länsi-Afrikasta. Voin sanoa, että tässä on kyse yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – Tämä liittyy siihenkin, mitä Euroopan unioni on tehnyt yhteyksissään Sahel-maihin. Mainitsitte Nigerian, joka ei ole pahin näistä. Siellä on väestö kasvamassa jopa 450 miljoonaa parikymmenen vuoden sisällä. Boko Haram, Malin ongelmat. Nämä ovat kaikki meille ongelmallisia asioita ja jopa tuossa tiedonantopaperissa, johon aikaisemmin viitattiin, painottaa Galicia kovasti. Se on yksi paikka, jonka kautta suurin osa – Länsi-Afrikan siirtolaisista tulee nykyään. Terrorismi on tässä myös osatekijä. Kun kehityksestä humanitaarisesta avusta puhutaan, niin terrorismi liittyy tähän tietenkin. Nämä kaikki asiat ovat toisistaan riippuvaisia. Italian kollega, olen kanssani samaa mieltä. Täysin ymmärrän teidän sanomanne. Olette aivan oikeassa. Miten voidaan ajatella, että kun puhumme ja puhumme kaikissa näissä organisaatioissa, miten voi olla niin, että naiset ja lapset paljon jaloin kulkevat näin kylmissä talvisissa oloissa? En itsekään ymmärrä tätä. Ja on järkyttävää nähtävää ja lähikuukausina meidän on pohdittava sitä, miten voidaan saada jonkinlainen sopu maiden kesken aikaiseksi niin, että sanoisin todella, että tämä on musta läntti meidän oman tunnossamme näin. Naiset, nuoret, lapset. Meidän täytyy kunnioittaa kaikkia, jos olemme sivistyneitä ihmisiä siis. Kiitos. Thank you, Minister George. I think you heard the appreciation. Kiitos ministeri George. Tässä kollegat selvästi arvostavat näitä aiheita, jotka otitte esille seuraavan kuuden kuukauden aikana. On tärkeitä asioita asian listalla humanitaarisen huippukokouksen jälkeen pyritään ratkaisemaan nämä humanitaariset ongelmat. Ja kuten sanoitte, siellä on ihmisiä näiden lukujen takia, takana ja tämä pitää muistaa. Kiitos siitä, että tulit tänne paikalle ja hyvää puheenjohtajakautta kautta teille. Teemme varmasti hyvää yhteistyötä kumppaneille. Okay, colleagues. If those leave... Kiitos nyt kollegat, jos täältä poistuisitte paikalta. Jos ajatte poistua, muuten pyytäisin istutumaan. Meillä on vielä yksi aiheistuslistalla ennen koordinaattorikokousta. Kyseessä on raportti meidän matkaltamme asumista ja kestävää kaupunkikehitystä käsittelevään YK-konferenssiin, joka pidettiin lokakuussa – Sitä johti Dov Frunzulika ja Poudan Vente ja Adam Koosa ja Ignacio Corrao olivat siellä mukana ja myös reikivaliokunnasta oli jäsenen mukana. Eli Doru, voisitteko esitellä tämän raportin? Uh, Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, itse asiassa haluaisin kiittää sydämellisesti kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän tärkeään asiaan ja siihen, että annetaan tälle habitat kehitykselle ansaitsunsa tärkeä sija YK on asumista koskeva Habitat-kokous pidettiin kolmas kokous lokakuussa 2016 Kitossa Ecuadorissa. Siellä oli noin 260 valtuuskuntaa mukana, erilaisia sidosryhmiä. Siellä oli 40 000 osanottajaa muistaakseni, mutta tietysti suuri osa ihmisistä tuli Ecuadorista. Hallituksen tarkoitus antaa uusi urbaani agenda ja mietitään sitä, miten se pitää panna täytäntöön. Kaupungistuminen on ollut kehitystä edelleen ajavat tekijä ja on vähennetty köyhyyttä myös tällä tavoin, mutta sitten on kuitenkin ongelmia, joita ei ole ratkaistu, kuten kaupunkialueiden laajeneminen ja kasvihuonekaasut, sekarkoituneet alueet ja muut ongelmat meidän mielestämme on kaupungin, kaupungistumisen myötä mahdollista kehittyä ja kehittää myös ympäristön suojelua. Tässä on erilaisia haasteita ja mahdollisuuksia, joihin voidaan puuttua suunnittelemalla, rahoittamalla ja kunnon hallinnolla. Euroopan unioni lähetti yli 40 henkilön delegaation jota johti komission jäsen Corina Cretu, ja jossa oli mukana seitsemän parlamentin jäsentä Deve ja Regi-valiokunnista edustajia myös eri pääosastoista, erityisesti Regiosta ja DEVKosta ja myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajia. Havitat kolme konferenssissa käytiin keskustelua maailmanjohtajien kanssa ja eri sidosryhmien kanssa, kansalaisten kanssa ympäri maailman. Ja lopuksi esitettiin selkeä pyytö, että pitäisi parantaa kaupunkikehitystä. Hyväksyttiin uusi kaupunkikehitysohjelma loppu päätelmissä. Siinä on 175 kappaletta, josta, jotka hyväksyttiin yksimielisesti YK jäsenvaltioiden toimista. Ja se on sellainen asiakirja, jonka tehtävänä on ryhtyä todellakin todellisiin toimiin. Ja se on osviittana seuraavalle 20 vuodelle. Ja siinä halutaan lähteä liikkeelle ihmisistä, olla inklusiivisia, taloudellisesti kestäviä ja halutaan hyviä terveellisiä kaupunkeja ja halutaan saada mukaan sidosryhmät, kansalaisyhteiskunta ja ruohonjuuritason järjestöt. Hyvät naisten herrat, EUn kanta neuvotteluissa, jonka jälkeen hyväksyttiin uusi Agenda, lähti liikkeelle neuvoston päätelmistä 12.5.2016 ja sieltä löytyvät EUn ja jäsenvaltioiden tavoitteet ennen Habitat 3 konferenssia. EUn kanta oli, että uuteen kaupunkiagenda pitäisi ottaa mukaan ne sitoumukset, jotka 2030 agendassa mainittiin liittyen kestävään kehitykseen ja erityisesti kestävän kehityksen tavoite 11, jossa viitataan siihen, että kaupunkien on oltava eh, inklusiivisia, turvallisia ja kestäviä ja siinä on myös lisätavoitteita. Ja ajatuksena on, että uusi kaupunki, kaupungistumisagenda, siinä pitäisi huomioida tietyt periaatteet, jotka on hyväksytty äskettäisissä kansainvälisissä mm, eh, kokouksissa, kuten Pariisin ilmastosopimuksessa, Addis Abeban kehityksen rahoitussopimuksessa, uudessa kaupunkiagenda, kaupungistumisagendassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta miten se voidaan panna täytäntöön, tämä on jo vaikeampaa, koska toimenpiteet, jotka eh, siitä löytyvät, eivät ole sitovia YK jäsenvaltiolle eikä ole mitään erityistä täytäntöönpanosuunnitelmaa sitä varten valitettavasti. Ja sen takia ei ole minkäänlaista takia siitä, että uuden kaupungistusagendan tavoitteisiin päästään. Mutta kuitenkin Euroopan parlamentin tehtävänä on koko ajan kaikissa eri yhteyksissä korostaa sitä, että tämä tärkeä asiakirja pitää, pitää panna täytäntöön jäsenvaltioiden toimesta. Uusi kaupungistumisagenda siinä on mukana myös Kiton täytäntöpanosopimus. Ja tämä täytäntöpanosopimus lähtee liikkeelle vapaaehtoista sitoumuksista eri osapuolilta ja tarkoituksena on vahvistaa Habitat-konferenssin tuloksia ja täytäntöönpanoraporttia odotetaan neljän vuoden välein. Ensimmäinen raportti on tulossa 72. YK eh, yleiskokouksen aikana syyskuussa 2017. Euroopan parlamentin delegaatio osallistui moneen Habitat 3 keskusteluun ja tapahtumaan, ei noista niihin, jotka Radio Devko ja Eko järjestivät. Ja näin siis pidettiin siellä korkea profiilia. Mutta valitettavasti, ja tätä on korostettava, YK ei huomioinut Euroopan parlamentin jäsenten esittämiä, toistuvasti esittämiä pyyntöjä puhua Amitat 3 kokouksissa. Meidän pitäisi varmasti jatkossa vastata sitten samalla tavalla samantavissa tilanteissa, kun YK on edustajat kutsutaan paikalle. Havitat kolme puitteiston ulkopuolella. Jäsenet tapasivat EUn edustajan Kitossa Marian van Stinnin ja Ecuadorin parlamentin puhemiehen Gabriela Rivadeneiran. Me kävimme oikein hyvää keskustelua hänen kanssaan. Ja molemmat antoivat meille hyvin hyödyllistä tietoa Ecuadorin poliittista ja taloudellista sosiaalista tilanteesta, erityisesti ottaen huomioon eh, tulevat presidentinvaalit ja parlamenttivaalit, jotka pidetään 19. helmikuuta 2017, ensimmäinen kierros siis. Ja erityisesti viitattiin myös Ecuadorin liittymiseen Ecuadorin, Kolumbian ja Perun kauppasopimukseen, josta jo äänestettiin Euroopan parlamentissa. Parlamentin delegaatio haluaisi tässä yhteydessä kiittää Euroopan unionin delegaation delegaatiota siitä, että siellä järjestettiin kaikki asiat näin hyvin. Siellä työskenneltiin erinomaisesti. Haluaisin henkilökohtaisesti kiittää sitä henkilöstöä, joka oli meidän mukanamme. Ja kiitos myös hyvästä ohjelmasta ja mielenkiintoista kokousta. Kiitos. Kiittäisin teitä kaikkia, jos täällä on jotain muita, jotka ovat mukana jossain toisessa valtuuskunnassa, niin tekin voisitte puhua ja kertoa kantani, jos tämä sovi teille puheenjohtaja. Niin, ilmeisesti Rauja oli sanonut, että hän haluaisi puhua, mutta Bogdan ensin, Bogdan ja sitten Ignacio. Dziękuję pani przewodnicząca. Oczywiście dziękuję panu koledze Franzulice, który Kiitoksia edustaja Franzulika, joka johti parlamentaarista valtuuskuntaamme Kiittoon. Kiitoksia siitä, että, että kerrotte tästä matkastamme Kitoon. Henkilökohtaisesti keskittyin kokoukseen, josta, jossa keskusteltiin kehityksestä ja pakolaisista, eli asioista, jotka kuuluvat tähän valiokuntaan – oli mukana myös rakennus- ja asuntokysymyksissä kehitysmaissa ja myös laittomissa oli mukana keskustelussa, jotka koskivat kaupunkien kestävää kehitystä ja, ja laittomia asu, asumusjärjestelyjä pitkittyneissä konflikteissa. Usein kaupungit laajenevat hyvin kaoottisesti, mitä nälkästä hallintoa ei ole, infrastruktuuria ei ole riittävästi, eikä myöskään peruspalveluja ole tarjolla. Ja näin syntyy slummeja, jotka ovat luvattomia. Ja näissä nykyään asuu yksi kahdeksasta maan asukkaasta. YK on konferenssin ohjeet, jos niitä pannaan, tulevat parantamaan tilanteen, huomattavasti. Toivon, että konferenssin ansiosta ymmärretään paremmin haasteet, joita näillä alueilla asuvilla on. Toivon myös, että paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen toiminta parantaisi näiden ihmisten tilannetta kehittämällä näitä alueita mahdollisesti Eräs kiinnostava kokemus koski lähellä konfliktia olevien maiden tulevaisuuden näkymiä koskevia, koskevia keskusteluja. Tässä puhuttiin muun muassa Jordaniasta, joka on maa, joka on ottanut syyrialaisia pakolaisia vastaan ja syyrialaiset pakolaiset lapset ovat päässeet kouluun ja, ja, ja ihmiset ovat löytäneet työpaikkoja. Haluaisin kiittää vielä edustaja Frontsulekaa tästä matkasta kertomisesta. Ignazio. Ignazio. Io faccio <clears throat> una, una breve riflessione su... Haluaisin vain lyhyesti pohtia sitä, mitä kiitossa koimme kuitenkin niin, että en toistaisi sitä, mitä kollega joka täällä jo sanoi, no olen näistä aivan yhtä mieltä. En tiedä, ovatko kollegat yhtä mieltä kanssani, oliko heillä samanlaisia kokemuksia, mutta haluaisin tuoda esille joitakin näkökohtia, jotka eivät oikein toimineet konferenssissa. Minun mielestäni se oli hyvin kaoottinen konferenssi, samantapainen kaos, josta olemme muutenkin keskustelleet. Ratkaisuja olisi löydettävä kyllä näihin kaupunkikeskuksiin, mutta samanlaisia ongelmia ilmeni tässä konferenssissakin. Siellä oli kymmeniä kymmeniä samanaikaisia tapaamisia. Siellä puhuttiin niin monista eri asioista samaan aikaan, että oli todella vaikea saada jär, mitään prioriteettijärjestöstä aikaan. Oli myös vaikea kirjautua osallistujiksi näihin tilaisuuksiin ja konferenssin päätteeksi. Oli aika vaikea saada mitään konkreettisia käsityksiä siitä, mitä tulokset olivat. Minun mielestäni pitäisi vähän miettiä uudelleen tämän tyyppisten konferenssien järjestelyä YKssa. Nyt yritettiin saada mukaan niin paljon asioita, että oikeastaan konkreettiset tulokset jäävät hyvin vähäiseksi. Tämä oli minun vaikutelmani. En tiedä, Mm, onko muilla läsnäolijoilla ollut erilaisia kokemuksia? Kiitoksia. Um, thank you. We have... Kiitos. Täällä on komissiosta Gabriel Onaka. Haluatteko sanoa jotain tämän konferenssin jälkimainingeista? Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvää päivää. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kehitys- ja aluekehitysvaltiokunnan valtuuskunnan jäseniä siitä, että vaikka siellä oli kommenen kaos ja hurja ohjelma, niin että sinne osallistuttiin ja DG Regio järjesti tapahtumia, niinkin osallistuttiin. Ja sitten haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, mitä hän on kerrottu, että on tehty. Ja komissio on yleisesti ottaen tyytyväinen uuden kaupunkisuunnitelman sisällöstä. Sieltä löytyy paljon neuvoston hyväksymiä päätelmiä. Ja samanaikaisesti sanoisin, että esittelijän loppupäätelmät inspiroivat meitä kaupunki, kaupungistumisagendan täytäntöpanon osalta. Se on suuri haaste sekä komissiolle että muille toimielimille ja jäsenvaltioille ja erityisesti ehkä alueellisille ja paikallisille toimijoille. Ja tässä mielessä täytäntöönpanon osalta, kuten tiedätte, komissio on jo aloittanut kolmen vapaaehtoisen sitoumuksen työstämissä. Ne esiteltiin jo Kitossa siellä. Korina Kretso, komission ja sen valtuuskunnan johtaja, ne esitteli. Voisin ehkä käydä ne lyhyesti läpi aivan ensiksi, mitä tulee täytäntöön panoon, tämä uuden kaupungistusagendan täytäntöönpanoon urban agendan kautta. Euroopan unionille. Me olemme aloittaneet jo kahdeksan kumppanuussuhdetta viime vuonna ja tänä vuonna 12 kumppanuussuhteesta, jotka sisältyvät tähän kaupungistumisagendaan näissä kumppanuuksissa on jäsenvaltioiden edustajia ja äh, kaupunkien edustajia, investointipankin edustajia ja myös komission edustajia nämä kumppanuussuhteet, niissä toteutetaan kolmen seuraavan vuoden aikana sellaisia täytäntöön eh, tai pannaan täytäntöön sellaisia toimia, joilla pyritään saamaan parempaa rahoitusta ja lisää tietoja, eh, tiedonvaihtoa, tietokantoja, jotka ovat käytössä paikallishallinnon välisissä suhteissa, tämä siis kansallisella tasolla ja EU-tasolla myös. Ja jos ajatellaan sitten eh, toimintasuunnitelmissa, joita kumppanit laativat, me emme varmistaa sen, että täytäntöönpano eh, toimenpiteet kunkin 12 aiheen yhteydessä huomioivat sellaiset asiat, jotka ovat tärkeitä kaupungistumisagendassa, mutta sen lisäksi on joitain alatavoitteita ja muita tavoitteita, jotka on hyväksytty 2030 agendan yhteydessä. Ja on tärkeää varmistaa, että ne täydentävät toisiaan ja että EUn kestävä kaupunkikehitys ja nämä suunnitelmat täydentävät toisiaan. Ensimmäiset toimintasuunnitelmat esitetään kesällä. Niitä tulee neljä ja sitten ensi vuoden keskipuolella tulee neljä toimintasuunnitelmaa vielä lisää. 2018 puolella tulee, saamme viimeiset neljä, jotka kattavat nämä 12 urbanagenda painopistealuetta ja niihin otetaan mukaan tämän uuden kaupungistusagendan ja 2030 agendan tavoitteet. Jos ajatellaan komission toista sitoumusta. Se on teknisempi ja tieteellisempi luonteeltaan, eli pitää kehitellä määritelmä, joka on kaikille yhteinen, joka koskee kaupunkeja. DG Regio on aloittanut tämän työn ja me olemme jo edistyneet oleisella tavalla OECD ja Maailmanpankki kumppaneidemme kanssa. Näin on voitu päättää yhteistä toimintatavoista ja päättää toimintasuunnitelmasta, jossa on selkeät tavoitteet. 2017 ensimmäisellä puoliskolla paneudutaan tilastoihin, jotka tulevat EUn jäsenvaltioiden ulkopuolelta ja OECD-maista ja e, otetaan huomioon se, miten e, tämä voidaan suhteuttaa globaalin väestöön. Ja sitten lähdetään pilottihankkeista tekemään, jotta voidaan katsoa kaupungistumisen tasoa, otetaan käyttöön olemassa olevat kansalliset tiedot ja paneudutaan näihin tietoihin ja 2018 sitten uudistetaan kaupungistumisen asteen määritelmää testien pohjalta ja sitten 2019-2020 tehdään ehdotus, joka on konkreettinen ja kaikkien hyväksymä yhteiseksi kaupunkimääritelmäksi, joka esitetään YK tilastokomitealle. Ja kolmannen sitoumuksen osalta sanoisin, että me valmistelemme sitä hallinnollisesti jotta voidaan vahvistaa kestävän kehityksen konferenssia. Tässä on hallinnollinen vaihe meneillään. Tämä hanke lähti liikkeelle tämän vuoden kesäkuussa. Kiitos anteeksi, että näin vähän eh, pyrin teitä nopeuttamaan teidän puhumistanne, mutta meillä on kohta koordinaattorikokous. Onko mitä lisättävää? Ei, haluaisin vain kiittää kaikkia osallistujia, kaikkia kollegoita, erityisesti heitä, jotka kävivät kokouksessa ja käyttivät puheenvuoron. Meidän pitää huolehtia seurannasta tulevaisuudessa hyvin tarkkaan. Kiitos. That ends the normal meeting today for our committee. We resume at Kiitos. Tähän päättyy valiokunnan kokous. Jatkamme huomenna yhdeksältä tässä salissa. Koordinaattoreiden kokous alkaa muutaman minuutin kuluttua.